Il Presidente. Acceso. Buongiorno e colleghi. No niin, hyvää huomenta parhaat kollegat. Ensimmäinen kohta esityslistalla on rouva Kinga Kalin mietintö perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa 2009 ja tehokas täytäntöönpano Lissabonin sopimuksen jälkeen. Aivan ensiksi puheenvuoron saa esittelijämme Rouva Gall. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puhemies. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Lissabonin sopimuksen hyväksyminen edistää vahvan Euroopan visiota, jos ajatellaan yhteisön toimivaltuuksia kansalaisten kannalta. Se lupaa visioiden täytäntöön panoa. Ja sen takia tämänvuotinen mietintö, toisin kuin aikaisempina vuosina, käsittelee näitä uusia toimivaltuuksia ja uusia toimielimiä. Ja lähtee liikkeelle uudesta tilanteesta. Tavoitteena on luoda kattava katsaus perusoikeuksien suojelun 2009 joulukuusta alkaen on perusoikeuksien suojelu perustunut useampaan osioon. Ensinnäkin on Lissabonin sopimus ja perusoikeuskirja. Perusoikeuskirja on huomioitava silloin, kun uusi, uutta lainsäädäntöä laaditaan ja myös jäsenvaltioissa. Samantapainen tärkeä asia on se, että olemme liittyneet Euroopan yhteisön ihmisoikeussopimukseen. Me olemme siihen juuri siis liittymässä samantapaisesti olemme pystyneet saamaan tällaiset perusoikeustakeet kaikkialle. Toisaalta meillä on toimielimiä, meillä on neuvostossa ja parlamentissa perusoikeuksiin keskittyviä eh, osioita ja myös perusoikeusvirasto. Haluamme kiinnittää huomiota siihen, että olemassa olevien toimielinten ja mekanismien on toimittava tehokkaasti päätöksiä tehtäessä, valvottaessa tai tietoa kerättäessä ja tietoa annettaessa ei saa asettaa etusijalle joitain oikeuksia unohtaa toisia. On tärkeää, että toimielimet eivät voi vain keskustella, vaan on oltava todellisia yhteyksiä ja käytettävä hyväksi toisten tekemää työtä perusoikeusasioissa ja päätökset on tehtävä objektiivisesti tosiasioihin perustuen. Ja sen takia me tässä olemme miettineet sitä, minkälaisia odotuksia on olemassa. Huomioimme eh, myös komission eh, tiedonannon, jossa on samantapaisia tavoitteita. Nyt lähdetään liikkeelle ja päädytään aina yksilöstä ja yksilöön. Tämä tarkoittaa sitä, että kansalaisille on annettava oikeanlaista tietoa, jotta voisivat tietää, minkälaisia oikeuksia heillä on ja panna ne täydäntöön. Perusoikeuksien suojelujärjestelmän on oltava ymmärrettävä ja helposti käytettävissä. Koko tämä rakennelma on vain on hyödyllinen vain silloin, kun sitä pystytään käyttämään hyväksi, jotta tähän tavoitteeseen voidaan päästä. Kaikkien toimivien jäsenvaltioiden on ponnisteltava, jotta unionista tulisi uskottavampi kansalaisten silmissä. Mietintö keskittyy niihin asioihin, joilla tarvitaan nopeita toimenpiteitä ja myös pitkän aikavälin tavoitteita, esimerkiksi romanien tilanne, lasten oikeudet, vain muutaman mainitakseni. Uskon, että huomenna hyväksyttävällä mietinnöllä annetaan selvä viesti komissiolle, neuvostolle, virastoille ja tuomioistuimille niin, että tästä järjestelmästä tulee yhä tehokkaampi. Sen takia pyydän teidän tukeanne huomenna, jotta Lissabonin sopimuksen aikana nyt kun instituutiot ovat valmiina, pitäisi myös toimia näiden ajatusten hengen mukaisesti. Kiitos. Grazie, signora. Kiitokset, rouva esittelijä. Toivotan teidät tervetulleeksi myös äh, komission jäsen Redingin, jolle nyt annan puheenvuoron. Olkaa hyvä. President, uh, the debate today. Puhemies, keskustelu tänään perusoikeuksista Euroopan unionissa on todellakin tärkeä. Ei ainoastaan siksi, että nyt on kymmenen vuotta siitä, kun julkaistiin tämä perusoikeuskirja. Siitä tuli juuri kuun alussa kymmenen vuotta, mutta tämä on myös tärkeä keskustelu parlamentissa, kun rouva Galin mietintö on ottanut esille myös sen, miten Lissabonin sopimuksen jälkeen käsitellään näitä perusoikeuksia. Ja todellakin me aloitimme uudesta alusta siinä, miten ihmisoikeudet ja perusoikeudet käsitellään, miten niitä käsitellään Euroopassa. Ja haluan kiittää esittelijää ja kansalaisvapauksien valiokuntaa todella arvokkaasta panoksesta, jonka he ovat antaneet tälle keskustelulle. Meillä on nyt todellakin oikeudellisesti sitova perusoikeuskirja, joka on Euroopan unionin primäärioikeuden lainsäädäntöä. Ja nyt on pantava tämä lainkirjain käytäntöön ja siksi juuri komissio hyväksyi lokakuussa tiedonannon, joka koskee perusoikeuskirjan täytäntöönpanon strategiaa. Ja nyt tärkein tavoite on olla mahdollisimman tehokas näiden oikeuksien käytäntöön saattamisessa, koska se on kansalaisten hyväksi, mutta se on myös muutenkin tärkeä tavoite Perusoikeuskirjan pitää olla meidän kompassimme ja meidän täytyy olla esimerkkinä muille, erityisesti silloin kun me teemme lainsäädäntöä. Ja tämä liittyy komission sisäiseen työn valmisteluun siinä, mitä parlamentti ja neuvosto sitten voivat päättää, ja tämä tarkoittaa uusien sääntöjen soveltamista myös jäsenmaissa. Komissio on ottanut käyttöön perusoikeuksien systemaattisen valvomisen ja tarkistamisen eri lainsäädäntöasiakirjoissa. Meillä on sellainen tarkistuslista, jota käytetään kaikissa, kaikilla osastoilla. Olen iloinen nähdessäni, että Gallin, Rova Gallin mietintö tukee tätä lähestymistapaa. Se korostaa sitä, että neuvoston ja parlamentin täytyy kiinnittää huomiota sitä, siihen, kiinnittää huomiota siihen, miten ihmisoikeudet otetaan huomioon kaikissa lainsäädännön täytäntöönpano kysymyksissä niin, että se ei jää ainoastaan teoriatasolle, vaan katsotaan myös sitä vaihetta, miten tarkistuksin muutetaan joitakin olemassa olevia lakeja. Ja kunkin toimielimen täytyy katsoa, miten nämä eri tarkistukset vaikuttavat tehtyihin esityksiin. Olen todellakin iloinen siitä, että toimielimet voivat tässä yhteydessä tehdä hyvää yhteistyötä. Kun sitten laki, laista on tullut sovellettavissa oleva laki jäsenmaissa, se on, se on täytäntöönpanto. Sitten meidän täytyy katsoa, miten perusoikeuskirjaa sovelletaan silloin, kun jäsenmaa soveltaa EU-lakia. Ja haluaisin toistaa tässäkin yhteydessä, että me emme ollenkaan arkaile näiden rikkomusmenettelyjen käynnistämisessä silloin, kun se on tarpeen. Kun ajatellaan EUn mukaan tuloa YK ihmisoikeussopimukseen, niin tämä on myös komissiolle tärkeä prioriteetti. Neuvottelut ovat käynnissä hyvin rakentavalla ja joustavalla tavalla ja toivonkin, että pääsemme lopulliseen sopimukseen 2011 alkupuoliskolla. Eli todellakin asiat menevät nopeasti eteenpäin ja ne menevät hyvin eteenpäin. Olen myös täysin samaa mieltä tavoitteista joiden, joissa pyritään siihen, että halutaan vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä. Haluamme, että se tapahtuu normaalilla tavalla, sitä päivitetään. Ja yksi esimerkki, komissio perustaa jo nyt näkemyksensä YK sopimukseen lasten asioissa, lasten oikeuskysymyksissä. Lisäksi myös vammaiset ovat yksi ryhmä, jossa meidän täytyy soveltaa näitä lakeja ja sekä jäsenmaissa että EUn tasolla. YK yleissopimukset ovat siis käytössä. Esittelijä puhui myös perusoikeusvirastosta, silläkin on erittäin keskeinen rooli, jotta voidaan tehdä vertailua ja tiedon päivitystä 27 jäsenmaassa silloin, kun niissä, niillä alueilla, joissa EU on toimivaltainen. Me emme halua ainoastaan tällaista toimivaa teoriaa, vaan myös hyvää käytäntöä. Ja toivomme, että myös romanien kysymyksessä voidaan asioihin vaikuttaa. Lisäksi virastolle pitää antaa sellainen mandaatti, joka voi mahdollistaa sen, että se voi hyödyntää asiantuntijuuttaan ja että myös rikosoikeuskysymyksissä ja poliisiyhteistyössä tämä olisi mahdollista. Ja siksi komissio on toinen joulukuuta hyväksynyt ehdotuksen monivuotisesta yhteistyöpuitteista, jossa tämä virasto voi olla toimivaltainen. Sitten jotakin aivan uutta, joka on mielestäni täydellisesti samalla linjalla esittelijän kanssa ja tämä asia on Lissabonin sopimuksen mahdollisuus, tarjoama mahdollisuus 2011 vuoden aikana. Silloin komissio julkistaa ensimmäisen vuosikertomuksensa perusoikeuden soveltamisesta. Ja tästä on tarkoitus tulla joka vuotinen kertomus, joka kevät. Ja tämä uskon, että myös parlamentti voi tuossa yhteydessä käyttää ääntään ja luoda todellista keskustelua siitä, miten perusoikeuskirjaa sovelletaan käytännössä. Ja totta kai me valmistelemme 2011 ensimmäistä vuosikertomustamme varten teemme erityisen tarkkaa työtä, jotta Euroopan parlamentti voi olla siinä mukana ja että myös muut parlamentin toimet, jotka liittyvät perusoikeuksiin kytketään tähän kokonaisuuteen mukaan. Tämä mahdollistaa sen, että meillä on mahdollisuus käydä keskustelua ihmisoikeuksista Euroopan unionin sisällä, mutta tätä kautta voimme joka vuosi käydä perusoikeuskeskustelua ja katsoa, miten eri hallitukset tähän sitten suhtautuvat EUn sisällä. Voimme myös katsoa, miten toimielimet sitten hoitavat tehtäväänsä tällä alalla. Kiitoksia. signora Kiitokset teille komission jäsen ja nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot näistä ensimmäisenä. Herra Busuttil puolitoista minuuttia. EPP, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluan kiittää Kinga Kalja esittelijäämme sitä, että hän on todella keskittynyt näin tärkeään aiheeseen Euroopan perusoikeuskirjaan sekä tietenkin koko tämän hankkeen toteutumiseen. Ja Rova Kinga Kalin työ on ollut hyvin keskeistä tällä alalla ja haluaisinkin nyt puhua siitä, miten tärkeää on kunnioittaa perusoikeuksia ja ymmärtää niiden merkitys. Välillä mm, näitä asioita ei ymmärretä, ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia samalla tavalla. Ihmisoikeudet eivät merkitse sitä, että meidän tulisi jättää subsidiariteetti huomiota eikä keskittyä eri jäsenvaltioiden erilaisiin arvoihin. Kuitenkin jotkut käyttävät perusoikeuksia tällä tavalla väärin. Ja Euroopan unionin tulisi kyllä antaa jäsenvaltioiden itsensä päättää eettisistä kysymyksistä, kuten esimerkiksi eutanasiasta tai abortista. Tämän lisäksi meidän tulisi olla hyvin varovaisia ja todella antaa ihmisoikeuksille niiden todellinen merkitys, mutta meidän ei tulisi kuitenkaan korostaa sellaisia oikeuksia, jotka eivät kuulu perusoikeuksien piiriin esimerkiksi tietyt oikeudet liittyen siirtolaisuuteen, siirtolaisuuskysymyksiin. Ne ovat tärkeitä kysymyksiä kyllä, mutta niitä ei tule mielestäni aina tarkastella perusoikeuksina. Meidän tulisi olla tai tulisi keskittyä myös turvallisuuskysymyksiin, samoin esimerkiksi tietoturvakysymyksiin. Ja lopuksi toteaisin, että kyllä toki perusoikeuksia tarvitaan, mutta samalla realistisesti, realistisina oikeuksina. Kiitokset edustaja Busutil. Ja minä pyytäisin, että kunnioitettaisiin myönnettyä puheaikaa. Ja seuraavaksi rouva Benova, sosiaaliset ja demokraatit, olkaa hyvä. Kollegini ja kollegovia, Kiitos, hyvä puhemies, komission jäsen ja kollegat. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä Kaalia, sillä hän on mielestäni päässyt mietinnön tavoitteeseen, eli pitää tehdä selväksi, minkälaisia velvollisuuksia eri toimijoilla on Lissabonin jälkeisenä aikana. Tässä on kolme tärkeää osiota. Ensinnäkin EU pitää suojata kansalaisiaan ja alueellaan asuvia ihmisiä, heidän oikeuksiaan, mutta tämän lisäksi Euroopan unionin pitää olla edelläkävijänä tässä asiassa. Avain roolissa voisi olla uusi ulkosuhdehallinto ja siksi haluaisinkin pyytää, että komissio loisi nämä uudet palvelut sillä tavoin, että eh, hallinto edistäisi ihmisoikeuksia myös EUn ulkopuolella. Toisaalta olen sitä mieltä, että demokratia ja ihmisoikeudet ovat Lissabonin sopimuksen voimanastumisen jälkeen saaneet uudet ulottuvuuden, sillä EUn kansalaisilla on uusia mahdollisuuksia. Heillä on kansalaisaloite, jota voidaan käyttää ja sitä pitäisikin käyttää. Ja sitten kolmanneksi haluaisin sanoa, että olen oikein tyytyväinen siksi, että tässä mietinnössä pyydetään, että jäsenvaltiot ponnistelisivat entistä enemmän, jotta kansalaiset voisivat todellakin käyttää näitä oikeuksiaan. Haluan kiittää esittelijää hänen yhteistyöhalukkuudestaan ja haluaisin kiittää siitä, että mietinnössä on mukana viittaus köyhyyden torjuntaan ja niihin toimiin, joilla edistetään perusoikeuksia. Tätä meidän ryhmämme oli pyytänyt. Kiitokset Rauva Penova. Seuraavaksi kaksi minuuttia Renate Weber Alden, ryhmän nimissä. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Tomorrow afternoon we will be able to <laughs> Hyvät kollegat, huomenna me voimme jakaa käsityksemme ihmisoikeustilanteesta maailmassa, mutta tänä aamuna me käsittelemme asiaa EUn kannalta. Ensin siis EU ja sitten ulkopuoli. Tämä olisi oikea järjestys mielestäni, koska ennen kuin ryhdymme kritisoimaan muita, meidän pitäisi puhdistaa oma talomme. Ja jos haluamme ottaa todellakin vakavasti nämä asiat, niin meidän ei pidä olla näkemättä näitä ongelmia omalla kentällämme. Haluan onnitella esittelijää Rouva Kinga Galia siitä, että hän keskittyy oikealla tavalla siihen, miten EU hoitaa ja EU pitäisi hoitaa ihmisoikeuksia Lissabonin täytäntöönpanon Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen. Täytyy katsoa, mikä, kuka on vastuussa mistäkin. Täytyy katsoa myös, mitkä ovat meidän huolenaiheidemme keskiössä tulevaisuudessa. Haluan korostaa kahta asiaa. Olin tyytyväinen siihen, siitä, että kansalaisvapauksien valiokunnassa tuli kannatusta siihelle jäädytysmekanismille, jossa jotkut päätökset hallitustasolla voidaan jäädyttää ja että tällainen muodollinen päätös siitä, aloitetaanko rikkomusmenettely vai ei, on tarpeen. Uskon, että tällainen mekanismi on todellakin hyvä lisäarvo, kun halutaan luoda hyvää perusoikeuspolitiikkaa EU-ssa. Ja siksikin, siksi toivonkin, että tämä mekanismi saa tukea täysistunnon äänestyksessä huomenna. Toinen äh, näkökulma liittyy tämän parlamentin oikeuksiin ja velvollisuuksiin analysoida ihmisoikeustilannetta ja, äh, ihmisoikeustilannetta ja perusoikeustilannetta jäsenvaltioissa ja meidän pitäisi pidättyä myös tietynlaisesta leimaamisesta. Weber. Kiitokset rouva Weber ja seuraavaksi puheenvuoron saa puolentoista minuutin ajaksi rouva Flotre. Vihreä ryhmä, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tämä on oikein hyvä mietintö. Ensimmäinen Lissabonin sopimuksen sen jälkeen. Haluaisin kiittää myös esittelijää Kaalia siitä, että hän näin täysillä teki töitä ja teki hyvää yhteistyötä. Haluaisin keskittyä nyt neljään viestiin, jotka löytyvät täältä, eli että haluamme että komissio mietintä uusia tehtäviä, joita se pystyy hoitamaan Lissabonin sopimuksen jälkeen. Romanitilanne on nyt ollut ensimmäinen käytännön tapaus, joka on ollut esillä ja on lähdetty liikkeelle ainoastaan liikkuvuuden eh, edistämisen vaikeuttamisesta eikä viitattu perusoikeuksien eh, toteutumatta jäämiseen tämän mietinnön lisäarvo on siinä, että korostetaan sitä, että pitää etukäteen hälytysjärjestelmällä havaita mahdolliset rikkomistapaukset ja sitten pitää katsoa, että ne perusoikeuksien mukaisia. Me tarvitsemme siis ennaltaehkäisevän järjestelmän, joka voisi olla esimerkiksi samantapainen kuin eh, yhdistyneen kansakuntien turvallisuusneuvoston järjestelmä. Ja sitten korostitte sitä, että allekirjoitetaan yhteisen tason sopimus, vaikka päätökset tehdään kuitenkin sekä komiteoissa, joissa parlamentti on mukana. Kiitos. Kiitokset Rova Flotre. Seuraavaksi Konrad Simanski ECR-ryhmästä. Yksi minuutti, olkaa hyvä wraz z wejściem karty praw podstawowych puhemies perusoikeuskirjaan liittyy kaksi ihmisoikeusjärjestelmää, jotka ovat ristiriidassa keskenään. Toinen perustuu komission päätökseen ja toinen tuomioistuimen päätökseen. Kyse on nyt, niin kuin Kinga Kalkin totesi, näiden kahden järjestelmän yhteen sulattamisesta ja perusoikeuskirjaa ei voi tulkita niin, että sen kautta luodaan unionille uutta toimivaltaa. Tämä tulee mietinnöstä selväksi, mutta mielestäni tulisi sanoa tämä myös äh, tässä salissa, mitä tulee esimerkiksi rikosoikeuteen ja siihen, että suojelua ei voi hoitaa Euroopan tasolla tai esimerkiksi ihmisoikeustuomioistuimen päätösten kautta. Tämä voisi vain johtaa siihen, että näihin välineisiin ei enää luoteta. Kiitoksia ja seuraavaksi GUE NGL-ryhmän nimissä puolitoista minuuttia Rova Kiitoksia puhemies. Haluaisin minäkin puolestani kiittää esittelijää hänen työstään ja haluan kiittää myös varjoesittelijöitä, jotka ovat vaikuttaneet tämän mietinnön hyvään laatuun. Meistä on tärkeää tehdä johtopäätökset siitä, mikä on Lissabonin sopimuksen täytäntöönpano vaikutus, jos sitä todellakin pannaan täytäntöön ihmisoikeuksien osalta, koska nämä kysymykset ovat todella tärkeitä Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta. Meidän ei pidä tyytyä siihen, että käytämme vain näitä sanahelinöitä kun ajatellaan perusoikeuskirjaa ja perusoikeuksien yleisopimusta, nämä ovat sellaisia sopimuksia, jotka mahdollistavat sen, että me voimme päästä eteenpäin. Monet sanovat, että ihmisoikeudet ja perusoikeudet ovat tärkeitä arvoja EU:ssa, mutta kuitenkaan niille ei ole annettu täysin universaalia ja jakamatonta asemaa. Kaikissa yleissopimuksissa, jotka ovat eurooppalaisia ja kansainvälisiä, jotka, koske, jotka koskevat jotka ovat lähtöisin yleis, YK yleissopimuksesta, kaikki ne ovat tärkeitä, niillä on sama arvo. Kaikilla erilaisilla oikeuksilla on sama arvo. Ja universaalisuus tarkoittaa sitä, että kaikilla ihmisillä, riippumatta kansallisuudesta tai oikeudellisesta asemasta, on samat oikeudet, oikeus saada koulutusta, oikeus elää perheessä. Ja tämä tilanne, kun, joka, joka koskettaa nyt romaaneja, on todellakin suorastaan vertauskuvallinen siinä, miten näitä asioita ei ole voitu hoitaa hyvin universaalisuus tarkoittaa sitä, että ihmisillä on kaikilla sama ihmisarvo kaikkialla maailmassa ja siksi EUn ulkopolitiikassaan ja kumppanuuspolitiikassaan pitää suoda sama merkitys ihmisoikeuksille kuin poliittisille ja diplomaattisille haasteille. Kun ajatellaan Tunisiaa, Libyaa, Kolumbiaa, niin tilanne on ollut vaikea jos ajatellaan perusoikeuksia ja sitä, miten EU hoitaa ulkopolitiikkaansa, niin uskottavuus on todellakin usein vaarassa. Kiitos teille ja seuraavaksi Kristiina Morvai puolitoista minuuttia sitoutumattomat. Köszönöm Kiitos, kun olen unkarilainen ja naispoliitikko, niin olen ylpeä siitä, että unkarilainen edustaja nainen Kinga Gaal on laatinut suurella työllä tämän mietinnön, joka koskee ihmisoikeuksien toteutumista. Tässä on tehty suuri työ ja tämä on nyt esitetty Euroopan unionille ja haluan kiittää häntä, mutta täältä kuitenkin puuttuu se, että korostettaisiin perinteisiä kansalaisoikeuksia. Meillä Unkarissa harva on paremmassa tilanteessa täällä unionissa korostaakseen sitä, että Euroopan unionin ei pitäisi puhua ainoastaan vähemmistöjen eh, oikeuksien toteutunutta jäämistä tai romanista, vaan pitää puhua kokoontumisvapaudesta, ilmaisuvapaudesta, mielipiteenvapaudesta. Tämä käy ilmi esimerkiksi Unkarin tilanteesta 2002-2010 äskettäin Unkarin parlamentissa hyväksyttiin mietintö, jossa oli selvä todistus siitä, että 2002 ja 2010 Unkarin sosialistihallituksen sellaista toimintaa, että ihmisoikeudet eivät toteutuneet, vaan ne poljettiin maahan. Ja nyt kun tämä unkarilainen mietintö tulee esille. Pitäisi ottaa käsittelyyn myös tämä unkarilainen mietintö, jotta tehtäisiin selväksi se, että ihmisoikeuksissa tapahtuu jotain muutoksia ja miten 2006 tapahtuneet Unkarin väärinkäytökset voidaan ottaa esille, jos halutaan, että todellakin kansalaisoikeudet toteutuvat Euroopan unionissa, erityisesti jos ajatellaan, että Libe-valiokunnan varapuheenjohtaja on vielä sellainen henkilö, joka oli tässä kyseisessä väärinkäytöksiä tehneessä hallituksessa mukana. Nel tempo concesso dalla presidenza. Ora... Pyytäisin todella, että nyt kunnioittaisitte teille myönnettyä puheaikaa. Sitten nämä äh, muut puhujat, heistä ensimmäisenä Salvatore Kolino puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, rouva komission jäsen. Voimme luonnollisesti sanoa vain hyvin myönteisiä asioita tällaisesta mietinnöstä, mietinnöstä, jonka Rouva Gallon aivan erinomaisella tavalla kirjoittanut. Tämä on hyvin yksityiskohtainen kertomus perusoikeuksien toteutumisesta. Ja haluaisin ehkä tässä esittää joitain huomioita perusoikeuskirjan liittyen. Siitähän on nyt tullut sitovaa lainsäädäntöä ja siitä on tullut täten todella hyvin olennainen osa Euroopan unionia ja Euroopan unionin yhteisten arvojen toteuttamista. Ja tähän voidaan nyt nivoa todella aivan konkreettisiakin saavutuksia. Lissabonin sopimus ja Tukholman ohjelma, jotka korostavat solidaarisuutta ja samoin esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa yhtenä rintamana. Nämä ovat asioita, joihin ei kuitenkaan saa tulla rajoituksia ihmisoikeuspolitiikan nimissä. Ihan muutaman päivän kuluttua tulee aloite, tulee aloite liittyen ihmiskauppaan ja tämä aivan varmasti tulee nyt esillä aivan uusissa puitteissa. Ja kaikkien näiden sääntöjen tavoitteena on ihmisoikeuksien eh, toteutumisen varmistaminen. Ja mitä sitten tulee mahdollisuuksiin äh, tarkastella tilanteen kehittymistä, niin tämä tulisi tehdä viimeistään vuonna 2013, joka on Euroopan kansalaisten vuosi, ja olisi väärin kansalaisia kohtaan, jos emme todella näitä arvoja kunnioittaisi ja puolustaisi. Kiitos sitten Michael Cashman puolitoista minuuttia. Eli ennen Lissabonia ja Lissabonin jälkeen meillä on todellakin vähän sitä, mistä olla ylpeä. Meillä on täällä loukkauksia naisia vastaan. Nainen ei voi päättää, mitä hän tekee omalla kehollaan. Meillä on, on vammaisia vastaan eh, ennakkoluuloja, meillä on syrjimistä, joka kohdistuu sukupuolen ja uskonnon asettamiin vaatimuksiin. Jos ajatellaan rekisteröityä parisuudetta, avioliittoa, nämä eivät ole mitenkään vertaitavissa olevia tai tasa-arvoisia. Meillä on jatkuvaa epäoikeudenmukaisuutta. Meillä on kaksi Eurooppaa siellä. Toiset ovat oikeu- tasa-arvoisia ja toiset eivät ole. Meillä on rasismia, muukalaisvihaa, homofobiaa, transfobiaa ja katsokaa mitä tapahtuu sitten romaaneille. Emmekä ole mitään oppineet vielä toisesta maailmansodasta tai muista vaikeista historiallisista ajankohdista 30-luvusta, jolloin on uskontoa käytetty tekosyynä siihen, että ihmisiä syrjittiin ja tuhottiin. Voisimmeko vihdoinkin nähdä sen, että kun me vähennämme toisten arvoja, niin silloin me vähennämme omia arvojamme ja meillä ei ole mitään mistä olla ylpeitä. Kiitokset herra Cashman ja nyt puheenvuoron saa yhden minuutin ajaksi Daniel van der Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Puhemies on aivan ilmeistä, että Lissabonin sopimus antaa nyt aivan äh, uuden näkökohdan perusoikeuksiin kuin mihin olimme tottuneet. Euroopan unioni äh, on nyt oudossa tilanteessa, kun eri lainsäädännöt kilpailevat keskenään ja saapa nähdä, mihin tilanne johtaa. Minä pelkään, että se, että me nyt olemme liittyneet ihmisoikeussopimukseen, ajaa meidät varsinaiselle miinakentälle. Perusoikeudet ja eurooppalainen oikeus. Ja minulla on ihan konkreettinen kysymys tuomioistuimen päätöksestä 9.11.2010. Ja tässä tapauksessa kyse oli yksityisyyden suojasta liittyen Eurooppaan eurooppalaiseen sääntöihin ja päätös oli se, että ää, tällaista suojaa ei itse asiassa ole ja minä olen tästä hyvin hämmästynyt ja haluaisin kuulla komission jäseneltä tästä, koska kyseessä on kuitenkin perusoikeus, joka nyt on ankkuroitu unionin lainsäädäntöön. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoron saa Miran Sver, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Hyvä puhemies. Aivan ensiksi niin haluaisin onnitella esittelijä erinomaista mietinnöstä. On totta, Euroopan unionissa tilanne on nyt uusi perusoikeuksien alalla. Me olemme laajentaneet vapauksien aluettamme. Tämä on mahtavaa. Puhummepa ihmisoikeuksien kolmannesta sukupolvesta ja niin poispäin, mutta ihmisoikeuksien suojeluun liittyy myös se, että pitää menneiden aikojen vääryksiä korjata. Me puhumme täällä uusista oikeuksista ja uusta oikeuksien sukupolvista, mutta emme puhu sellaista asioista, kuten entisten vallankäyttöjen aikana takavarikoidusta omaisuudesta tai niiden ihmisten kunnollista hautaamista, jotka 40-luvulla brutaalisti murhattiin Keski- ja Itä-Euroopassa. Me olemme sukupolvi, jotka tällä hetkellä teemme päätöksiä, meidän on menneet epäoikeudenmukaisuudet korjattava. Vasta tämän jälkeen meillä voi olla hyvä, hyvä omatunto ja voimme puhua kolmannesta oikeuspolvesta. Kiitoksia ja seuraavaksi Kingo Göns yksi minuutti. Kiitos, hyvä puhemies, hyvä komissaari. Lissabonin sopimuksen myötä perusoikeuskirjasta on tullut pakollinen ja nyt sen jälkeen voidaan ryhtyä myös toimenpiteisiin. Kriisin yhteydessä jäsenvaltiot ovat osittain lähteneet rajoittamaan demokraattisia oikeuksia, esimerkiksi lakko-oikeuksia, työmarkkinoiden välistä vuoropuhelua ja myös syrjäytyminen on lisääntynyt, oikeusvaltioperiaate on järkynyt komission on kuitenkin tarkasteltava kaikkea sitä, mitä tapahtuu, ja on hyvin tärkeää, että tämä perus oikeuskomissaarin tehtävä on luotu. Pyytäisin teitä jatkuvasti valvomaan sitä, miten perusoikeudet toteutuvat, ei ainoastaan niissä maissa, jotka haluavat liittyä, vaan myös liittymisen jälkeen niiden on myös toteuduttava. Kiitokset Rouva Göns ja seuraavaksi Monika Luisa Makovei, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Thank you. Um, Kiitoksia puhemies. Haluan ensinnäkin onnitella ja kiittää Kingaa hänen mietinnöstään. Meillä on nyt arvojen ja periaatteiden yhteisö ja tämä sisällyttää mukaansa myös perusoikeuskirjan Tämä on myös yhteiskunnan malli, joka on hyvin moderni. Se ottaa huomioon oikeudet ja meidän täytyy keskustella tästä perusoikeuskirjasta silloin, kun ne liittyvät EUn lainsäädäntöön ja milloin nämä lait ovat suoraan sovellettavissa kansallisten tuomioistuiden toimesta. Niillä on nyt korkein toimivalta. Ja sitten meillä on myös e- Strasbourgissa sijaitseva oikeu- ihmisoikeustuomioistuin. Ja kun ajatellaan näitä ö, ihmisoikeussopimuksia, jotka ovat kansainvälisiä ja eurooppalaisia, niiden soveltaminen täytyy tehdä, ne täytyy hoitaa kansainvälisten yksi toimijoiden, toimielinten ja jäsenvaltioiden välillä yhteistyössä. Meidän täytyy katsoa miten näitä menettelyjä voidaan lyhentää. Toisella, tavalla, toisella tasolla taas jäsenmailla on velvollisuus soveltaa niitä sääntöjä, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin. Tämä tapahtuu joko sisäisesti tai toimielinten kautta. Eli meillä on sekä laillisia että toimielimiin liittyviä rakennelmia mutta koordinointi eri toimielinten välillä on myös tärkeää ja se päättää viime kädessä, mitä tapahtuu. Kiitoksia ja seuraavaksi Rouva Senitsin yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission ja sen hyvät kollegat, se, että perusoikeuskirja on nyt tullut osaksi unionin lainsäädäntöä, ei suinkaan laajenna unionin toimivaltaa, koska tämä perusoikeuskirja on integroitu osa toimintaamme. Ja siksi pyytäisin, että myös Puolan viranomaiset tekisivät velvollisuutensa ja täytäntöönpanisivat perusoikeuskirjan. Heillä ei ole mitään perusteita olla näin tekemättä. He ovat toimineet väärällä tavalla ja rikkovat näin kansalaistemme oikeuksia. Ja tämä olisi erityisen tärkeää Puolan tulevan puheenjohtajuuden valossa. Kyllä kaikilla unionin kansalaisilla on Asuinmastaan riippumatta oltava samat oikeudet. Kuitenkaan Puolassa tätä ei aina ole ymmärretty, ei edes tuomioistuimissa. Erityinen ongelma on naisiin kohdistuva syrjintä, naisiin, jotka ovat erityisen heikossa asemassa olevia ja usein vähemmistöön kuuluvia. Ja todella naisiin kohdistuva väkivalta meidän on todella karsittava ja meidän tulisi toimia. Kiitokset kollega. Sitten Adam Kosa, yksi minuutti. A jelentés előremutató részeit már többen kiemelték előtt. Täällä on jo moni asia mainittu. Vihdoin saimme sellaisen mietinnön, joka yhdistää erilaiset ihmisoikeuskysymykset korostavatta mitään muita enemmän. Minun mielestäni on erityisen hienoa se, että puhutaan syrjimättömyydestä ja tasa-arvoisista mahdollisuuksista. Tässä mietinnössä lähdetään liikkeelle perusoikeuskirjasta. Minun puheenvuoroni liittyy juuri tähän, erityisesti eli perusoikeuskirjan toteutuminen onnistuu ainoastaan sillä tavoin, että Euroopan yhteiskunta tunnustaa sen, että kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Ja tämän lisäksi on kaikkia kohdeltava tasapuolisesti, jos joku on huonommassa äh, asemassa ilman, että itse on tätä aiheuttanut, niin sitten häntä pitää auttaa oikeasuhtaisesti niin, että hänestä tulee tasa-arvoinen ihminen, tasa-arvoinen kansalainen. Tähän johtava tie on hyvin vaikea ja siihen tarvitaan paljon hidasta työtä. Kinga Gaalin mietintö on hyvin tärkeä etappi tällä tiellä. Haluan kiittää siitä, että hän on tehnyt näin tärkeää työtä. Kiitokset herra Kos ja nyt kuulemme puheenvuorot puhujalistan ulkopuolelta ja meillä on täällä nyt 11 puheenvuoropyyntöä, mutta aikataulu syystä en kaikille puheenvuoroa vai myyntää. Ja kuusi puheenvuoroa listalta voivat puheenvuoron nyt saada siinä järjestyksessä, kun he ovat puheenvuoroa pyytäneet ja luonnollisesti poliittisen ryhmän koko huomioon ottaen. Pyydän tässä jo ennalta anteeksi niiltä kollegoilta, jotka puheenvuoroa eivät saa. Aivan ensiksi Rovanna Zavoska yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, haluaisin äh, tässä nyt viitata erityisesti yhteen vaaraan, nimittäin äh, se, että kun tässä yhdistetään erilaiset äh, syrjinnän torjumiseen liittyvät keinot, niin tämä voi johtaa syrjintään ja Viinin kokouksessa viime viikolla tämä tuli esiin. Tämä on aika paradoksaalista, mutta jos näin tapahtuu, niin ihmiset, ihmisiin saattaa kohdistua syrjintää. Me olemme nyt nähneet, miten suhtautuminen syrjintään on muuttunut aivan täysin. Ja jos meidän nyt johonkin tulisi keskittyä, niin meidän tulisi erityisesti keskittyä siihen, että palaisimme syrjinnän lähteelle tai periaatteessa sen ensimmäiseen määrittelyyn. Meidän tulisi todella demokraattisen valvonnan kautta katsoa, että tilanne toteutuu. Muuten se tulee vain taloudellinen taakka paitsi komissiolle, koko Euroopan unionille. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoron saa Zavata äh, Vatsi, olkaa hyvä. Kiitos. Esittelijä on tehnyt erinomaista työtä, mutta tästä huolimatta voidaan sanoa, että jos tämä ei toteudu, niin sitten siitä ei ole mitään hyötyä. Minusta komissiossa ei ole poliittista tahtoa ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin jäsenvaltiota vastaan. Minä luotan Rova Redingiin. Hän on paljon uskallempi kuin kaikki komission miehet. Hän uskalsi jopa presidentti Sarkosia vastaan ryhtyä toimiin. Nyt on suuria haasteita edessä, koska Unkari, josta tulee seuraava puheenjohtajamaa, ei mahdollista oikeuksien toteutumista medioiden parissa eikä myöskään pystytä takaamaan yksityisomaisuuden eh, suojaa, koska kolmelta miljoonalta ihmiseltä on viety eläkesäästöt, eli perusoikeuksia on tämä hallitus rikkonut ja Rova Reding, teidän pitäisi ryhtyä toimiin tuomioistuimessa tämän asian takia. Fano. Kiitoksia ja sitten kollega Alfano, olkaa hyvä. Presidente, ehm, nonostante la Convenzione europea sui diritti... Kiitoksia, herra puhemies Meillä on eurooppalainen ihmisoikeussopimus ja art- perussopimuksen artikla 6 ja 7 ovat olemassa, mutta silti ihmisoikeuksia loukataan EU-ssa, jäsenmaissa. Italiassa lehdistövapautta ei kunnioiteta, poliittiset puolueet asettavat ehdokkaita väärillä allekirjoituksilla, mafia pistää sinne oman mm, jalkansa mukaan peliin meillä on erilaisia järjestelmiä, jotka eivät kunnioita ihmisoikeuksia, esimerkiksi Libya ja venäläinen järjestelmä. Meidän täytyisi saada kaikki tämä äh, loppumaan ja Wikileaks on maininnut nämä elementit myös. Seuraamukset ihmisoikeuksien loukkaamisesta ovat tärkeät ja meidän täytyisi äh, pysäyttää tällainen kielteinen kehitys perussopimuksen artiklat 6 ja 7 ovat tärkeitä silloin, kun halutaan vahvistaa perusoikeuksia ja perusoikeusviraston tehtävä on myös tärkeä. Meidän täytyisi antaa poliittinen signaali eh, ihmisoikeuksien osalta vähemmistöryhmille, maahanmuuttajille. Haluan, että kaikki äänestäisivät tämän asiakirjan puolesta. Kiitoksia ja sitten Rova Figueiredo, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. No, mehän tiedämme kaikki, että edelleen syrjintää tapahtuu myös Euroopan unionin sisällä. Ja tämä syrjintä kohdistuu erilaisiin väestöryhmiin ja kulttuurisiin vähemmistöihin. Kuitenkaan emme saa unohtaa hyvin yleistä syrjintää, nimittäin naisiin kohdistuvaa syrjintää. Naisia syrjitään edelleen lukuisilla eri aloilla. Ja tämä vaikuttaa hyvin moniin jäsenvaltioihin, esimerkiksi työmarkkinoilla. Naisilla on äh, vaikeaa päästä työhön tai ähm, saada kunnollista työuraa, koska heidän etenemistään ähm, työelämässä estetään, heitä syrjitään palkan suhteen. Tällainen syrjintä kohdistuu erityisesti naisiin ja noin 18 prosenttia on naisten palkkaero miehiin verrattuna. tätä meidän täytyy kyllä vastustaa koko EU:ssa. Kiitoksia ja seuraavaksi Franz Obermeier, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Se, että Euroopan unioni on liittynyt ihmisoikeusyleissopimukseen, sisältää sen vaaran, että että ihmisoikeustuomioistuin voi puuttua Euroopan unionin sisäisiin asioihin ja jopa äh, tuomari, ihmisoikeustuomioistuimen presidentti on todennut, että hän ei välttämättä ole täysin puolueeton ja kyllähän puolueettomuus on tässä kaiken A ja O. Siis äh, ihmisoikeustuomioistuin on esimerkiksi pyrkinyt Dublinin, Dublinin sopimuksen saamaan voimalta. Haluammeko todella alistua äh, siihen, että ihmisoikeustuomioistuin päättää esimerkiksi siitä, saako kantaa ristiä vai ei. Jos tällaisia ihmisoikeuksia ei ihmisoikeustuomioistuimessa kunnioiteta, mielestäni me emme voi alistua äh, tällaisen tuomioistuimen valtaan. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Mesaros. Kiitos puhemies. Euroopan unioni on aina arvostellut ulkopuolisia maita, jos ei ole toimittu perusoikeuksien mukaisesti. Toisin omissa jäsenvaltioissa ei ole ryhdytty toimiin. Nyt ei enää voi olla näin, sillä meitä yhdistä ainoastaan yhteinen talous. Kingagaalissa, Kingagaalin mietinnössä mainitaan kaikki tärkeimmät asiat, mitä pitää tehdä nyt, jotta perusoikeuksia voidaan edistää. Tarvitaan toimiva mm, lakijärjestelmä, eikä voi olla, että kansallisten oikeuksia eh, jätetään toteuttamatta eikä ryhdytä toimiin, vaan on eh, annettava tukea Euroopan tasolla ja voin täysin yhtyä komission jäsenen eh, ajatuksiin siitä, että pitäisi aina kun on tarpeen ryhtyä rikkomusmenettelyn käyttöön. Ne jäsenvaltiot, joissa perusoikeudet eivät toteudu. Jos ryhdytään toimiin, niin tästä voi olla tehokasta. Meidän on puolustettava vammaisia, on päästävä eroon syrjinnästä ja on myös edistettävä monikielisyyttä Euroopassa. Kiitoksia. Ja viimeisenä Rova Blinkevičiūtė, olkaa hyvä. Ačiū pirmininkė. Žmogaus teisių klausimus būtina spręsti tiek Europos... Kiitos puhemies. Ihmisoikeuksia on kunnioitettava paitsi Euroopan unionin tasolla myös sen jäsenvaltioiden tasolla. Jäsenvaltioiden on kannettava oma vastuunsa ja myös Euroopan unionin luonnollisesti. On tärkeää, että luomme strategian lasten oikeuksien suojelemiseksi, koska näin ei vielä ole ollut. On esimerkiksi tärkeää ryhtyä toimiin lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi. Ja toinen ongelma ovat sitten vammaiset, koska hekin, heihinkin kohdistuu syrjintää. Ja siksi on tärkeää saada aikaan strategioita vammaisten suojelemiseksi syrjinnältä. Lasten ja naisten tilanne on kyseenalainen. Ja tärkeää on todella myös keskustella köyhyyden torjunnasta ja sosiaalisesta syrjäytymisestä. Kiitoksia ja sitten komission jäsen Reding, olkaa hyvä. Herra puhemies, haluan kiittää rouva esittelijää, kaikkia valiokunnan jäseniä, samoin, jotka ovat tehneet työtä tässä tämän kysymyksen parissa. Haluan kiittää myös niitä edustajia, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron tänään tässä keskustelussa. On tär- todellakin tärkeää antaa merkittävä sijaa keskustelulle perusoikeuksista ja olen samaa mieltä siitä, mitä monet edustajatkin toivat esille, että on todellakin korkea aika sille, että me tarkastelemme ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia EU:ssa ennen kuin lähdemme tarkastelemaan niitä EUn ulkopuolella. Tämä oli hieman jätetty syrjään ja näin ei vastaisuudessa tule olemaan. Ja uskon, että se seikka, että meillä on kerran vuodessa komission vuosikertomuksen pohjalta siitä, miten perusoikeutta on sovellettu. Meillä on pohja, joka sisällyttää kaikki ne huomautukset, jotka liittyvät syrjintään, erityistapauksiin. Ja silloin on se hetki, jolloin voimme asettaa pöydälle sen, mikä ei suju, missä on vikaa ja se, minkä voidaan sitten yrittää korjata. Ja miten tämä korjaaminen sitten tapahtuisi? No, meillä on tämä jäädytysmekanismi, kuten esittelijä sitä kutsuu, eli tällainen ennalta vaikuttava toimi, jolla pyritään vaikuttamaan toimeen jäsenvaltiossa juuri silloin, kun tuo toimi käynnistettäisiin. Minä olen asettanut asiantuntijani analysoimaan tätä kysymystä ja toimielimeen liittyvät kysymykset tällaisen mekanismin yhteydessä ovat erittäin monimutkaiset. Tällä hetkellä pitää vielä tehdä lisää analyysiä, mutta vaikuttaa kuitenkin siltä, että oikeusperustaa ei ole tällaiselle toiminnalle ja tarvittaisiin perussopimuksen muuttamista, jotta voitaisiin käynnistää tällainen ennaltaehkäisevä mekanismi. Ajatus on todellakin kiehtova ja me pyrimme jatkossakin katsomaan, mikä mekanismi olisi se, jota voitaisiin käyttää ilman, että perussopimusta muutetaan ja jotta voitaisiin vaikuttaa nopealla tavalla. Haluaisin kuitenkin vielä varoittaa virheestä, joka usein tapahtuu, nimittäin perusoikeuskirjaa ei voida soveltaa absoluuttisesti. Sitä voidaan soveltaa vain silloin, kun jäsenmaa äh, aset, käyttää eurooppalaisia sääntöjä. Kun on esimerkiksi eurooppalainen direktiivi, josta on päätetty neuvoston ja parlamentin kesken, ja sitten se, sitä implementoidaan eurooppalaiseen oikeuteen, samalla tavalla perusoikeuskirjaa voidaan soveltaa, mutta se ei ole mitenkään absoluuttinen. Toisin sanoen, kansalliset tuomioistuimet ovat viime kädessä vastuussa asian puuttumisesta. Ja hetkellä, jolloin EU, kun siitä tulisi Euroopan neuvoston yleissopimuksen jäsen, allekirjoittanut jäsen, niin silloin syntyy uusi ulottuvuus, jolla voidaan ö, asettaa käytännön tasolle uusia kysymyksiä. Nyt nämä kaikki erityiskysymykset, jotka on täällä esitettiin ja joihin vastaan yksilöllisesti niille, jotka ovat kysymyksiä esittäneet, niin Uskon, että suuri kysymys on tämä peruskysymys. Kun ajatellaan ulko, ulospäin jäsenmaissa, hallituksissa, siellä ei ole vielä ymmärretty perusoikeuskirjan merkitystä. Eli Meillä on edelleenkin tällaista tiedottamistyötä tehtävänämme, jotta kaikkialla e- Euroopassa olisi tällaista arvopolitiikkaa, jolloin esitetään kysymyksiä, kun lakia tehdään ja kun sitä sovelletaan, onko se yhdenmukainen niiden arvojen kanssa ja periaatteiden kanssa, joihin olemme sitoutuneet. Se on kyse lähes, lähes automaattisesta järjestelmästä, jossa meidän täytyy toimia ja esittää kysymys itsellemme, onko se, mitä teemme, yhdenmukaista, yhteen sopivaa niiden arvojen, niiden perusarvojen kanssa, joihin olemme sitoutuneita. Tämä on mielestäni hyvä tapa toimia ja nyt tällä hetkellä komissio tekee päätöksen, joka koskee leksekuatorin poistamista. Toisin sanoen tulee ehdotus, joka siirtyy kaikkialle Euroopan, koskee siis eksekvatuuria. Ja meillä on tehty ehdotus tästä uudesta sääntelystä ja me olemme tehneet tarkistukset, jotka koskevat perusoikeuksia, ei ainoastaan tällaista taloudellista analyysiä tai tällaista vaikutusarviota siitä, miten asiat vaikuttaisivat markkinoilla, vaan myös vaikutusanalyysin siitä, miten se vaikuttaa arvoihin. Toisin sanoen, pikkuhiljaa me menemme tämän uuden politiikan tiellä eteenpäin ja haluaisimme komission neuvoston ja tämän parlamentin kanssa toimia siten, että tämä vuosikertomus, joka koskee perusoikeuden soveltamista, siitä tulisi todellakin totuuden hetki, jolloin katsotaan tarkkaan, mitä on tehty ja niinpä me komissiossa ja te parlamentissa voitte osallistua, kritisoida, keskustella, osoittaa suosiotanne, mitä se sitten onkaan, ja että se olisi todella, niin, todellakin tällainen totuuden hetki myös ulospäin, ja katsotaan, miten perusoikeuskirja sitten toimii käytännössä. Ja jos ei se ole käytännössä toiminnassa, jos ei se ole käytännöllinen, niin varmaan kansalaiset siihen vastaavat. Tätä meidän pitäisi yrittää käynnistää ja viedä eteenpäin parin vuoden ajan ennen seuraavia vaaleja. Ja uskon, että voimme päästä tähän hitaasti, mutta varmasti. Ja ensimmäinen tällainen kertomus on tulossa ja sitten siitä tulisi perinne, joka olisi perinne, elävä perinne tässä talossa niin, että kukaan ei voi sanoa, että keskiviikkona ja torstaina sitten huolehditaan ul- perusoikeuksista EUn ulkopuolella, vaan tämä tapahtuu myös tämän talon sisällä. Toimikaamme yhdessä tällä linjalla. Kiitokset komission jäsen. Ja nyt vielä esittelijämme Kinga Karl. Kiitos komission jäsen ja kiitän kollegoja saatuani näitä puoltavia mielipiteitä. Haluaisin erityisesti kiittää komission jäsentä siitä hyvästä yhteistyöhengestä, mikä on valinnut meidän yhteistyössämme ja myös näistä selvistä vastauksista ja viesteistä. Minä olen sitä mieltä, että varjo ja kollegoiden, kollegoiden ajatukset löytyvät täältä myös ja saimme sellaisia kompromisseja aikaiseksi, jotka voidaan hyväksyä ja siksi en pysty tukemaan niitä tarkistuksia, joita uudelleen esitetty täysistuntoon. Minusta tämä mietintö on tällä tavoin jo hyväksyttävissä. Haluaisin kiinnittää huomion siihen, että yleisessä perusoikeusjärjestelmässä ei saa pesuveden mukana lastakin heittää pois ja on sen takia huomioitava kaikki konkreettiset eh, seikat, eli ne odotukset, mistä täällä on puhuttu, pitää viedä konkretian tasolle. Ja siksi on hienoa, että me puhumme näistä konkreettista asioista. Nyt kohta puhumme ihmiskaupan uhreista, pitää suojella lapsia ja sitten toisaalta on suojelumääräys, jota käsitellään ja kansalaisaloitteen hyväksyntä johtaa siihen, että voimme todellakin puhua kansalaisten Euroopasta, sillä näin kansalaiset voivat ottaa kantaa lainsäädäntöprosessiin ja se, että huomenna puhutaan ihmisoikeuksista maailmalla, tämäkin on symbolista ja on myös hienoa, että Unkarin puheenjohtaja valtiona on maininnut tällaisia prioriteetteja ja korostaa kansalaisoikeuksia, mutta haluaisin kiinnittää kollegan huomiota siihen, että ei saa tässä eri tahoihin suhtautua eri tavalla. Ja nyt käännyn myös Unkarin sosialistikollegojen puoleen, jos vuosikausia on ihmisoikeuksia eh, rikottu ja sitten lähdetään tässä vaiheessa eh, muita suomimaan vain, jotta saataisiin takaisin se suosi, joka meni ehkä juuri sen takia, että ihmisoikeuksia ei kunnioitettu. Kiitos. Grazie a tutti la discussione. Kiitoksia. Tämä keskustelu päättyy ja huomenna kello 12.30 toimitetaan äänestys. Me siirrymme esityslistalla eteenpäin. Ja seuraavaksi vuorossa on Teresa Jiménez Becerril Barrion. Anteeksi, kuinka? Herra Cashman. President, I... Puhemies, siis se mitä rouva